kollegat, voisitteko istua paikoillenne? You have a German chairman for the moment because... Meillä on saksalainen puheenjohtaja tällä hetkellä, joten olkaa varuillanne. It's a pleasure for me welcoming... Tervetuloa järjestäytymiskokoukseen epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsitellään valiokuntaan. Eli lyhenne on PANA. No, en tiedä miten tästä nyt saa aikaiseksi lyhenteeksi PANA, mutta tehän tiedätte mikä tässä on taustalla. Äh, avaan kokouksen. Ja tämähän on siis järjestymiskokous. Me valitsemme puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Ja Nämä on siis työjärjestyksen artikla 198 ja 204. Ensin me valitsemme puheenjohtajan ja sitten varapuheenjohtajat. Sitten ne pysyvät varajäsenet, jotka osallistuvat äänestykseen, se täytyy ottaa tässä esille ja muutokset täytyy siis nyt kertoa työvaliokunnalle ennen äänestystä. Minä olen tässä saanut mitään uutta tietoa, joten pidetään kiinni tästä listasta, niin kuin me olemme ne poliittisilta ryhmiltä saaneet. Minä laskin jo ja me olemme päätösvaltaisia. Yksi Meitä on enemmän kuin 17, joten toivottavasti meitä tulevaisuudessakin on yhtä monta paikalla kuin tänään tässä järjestäytymiskokouksessa. Joten voimme siirtyä esityslistan kohtaan yksi, eli puheenjohtajan valinta. Haluaisin nimityksiä. Ja ehdokkaan tai nimityksen täytyy tapahtua poliittisen ryhmän taholta tai sitten valiokunnasta 5 prosenttia täytyy olla ehdokkaan takana. Ja pyytäisin ehdotuksi Darius Rosati. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. EPP-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa ehdokkaaksi kollega Werner Langenia. Werner Langen on hyvin kokenut kollega. Hän on ollut Euroopan parlamentissa yli 20 vuotta ja on ollut muun muassa talousvaliokunnassa. Hänellä on valtavasti kokemusta verotus- ja talousasioista. Hän olisi loistava ehdokas tämän tutkintavaliokunnan puheenjohtajaksi very much. I have nomination from... Kiitos. Tämä oli EPPn nimitys, eli Werner Langen. Werner Langen on valiokunnan varsinainen jäsen, mutta haluaisin kuitenkin tietää, onko hän valmis kantamaan tämän taakan ja onko hän myös allekirjoittanut rahoitusselvityksen. Kyllä, kaikki on selvää ja hyväksyn tämän ehdokkuuden. Ilmeisen siis myös hyväksyt tämän nimityksen ja olet allekirjoittanut rahoitusselvityksen. Eli minulla ei ole muita ehdotuksia, joten voimme hyväksyä hänet kätten taputuksin pyhänjohtajaksi. So I declare Mr. Langen being elected chair of this uh, inquiry committee. And... Joten nyt minä voin tässä vaihtaa paikkoja hänen kanssaan. Kiitos paljon. Yes. okay. Thank you very much for this big support. Kiitoksia tästä suuresta tuesta ja yritän tehdä pana valiokunnan työstä helppoa, avointa, läpinäkyvää ja toivottavasti saamme hyvän loppuraportin aikaiseksi. Nyt siirryn puhumaan äidinkieltäni. Deutsch. Wir haben Übersetzung. Meillä on tulkkaus ilmeisesti kaikille jäsenten kielille. Haluaisin vielä kiittää Saksaksikin luottamuksesta. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä, jossa parlamentin täytyy näyttää, että se pitää kiinni vero-oikeudenmukaisuudesta, niin kuin takse ykkösessä ja takse kakkosessakin, ja ottaa tämän erittäin vakavasti toivon avointa, oikeudenmukaista yhteistyötä, toivon hyviä tuloksia. Ja tutkintavaliokunta on yksi välineistä, joiden avulla me voimme esittää kantamme jäsenvaltioita ja muita toimielimiä kohtaan. Joten Toivon hyvää luottamuksellista yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa ja myös koordinaattoreiden kanssa ja kohta valittujen varapuheenjohtajien kanssa. Ja toivon, että tämän vuoden mandaatin jälkeen saamme aikaiseksi hyviä tuloksia. Vielä suuret kiitokset laajasta tuesta. No niin, nyt sitten siirrymme esityslistalla kohtaan kaksi. Eli varapuheenjohtajien valinta. Täysistunnon päätöksessä on sanottu, että valiokunnassa on neljä varapuheenjohtajaa. Meillä on täällä ehdotuksia. Ensin haluaisin kuitenkin kysyä, onko joitakin toiveita ennen kuin rupeamme valitsemaan varapuheenjohtajia? Haluaako joku pyytää puheenvuoroa? Ilmeisesti ei. Joten ensimmäisen varapuheenjohtajan valita. Pääsihteerit ovat tehneet päätöksen, että ensimmäinen varapuheenjohtaja tulee S- ja D-ryhmästä. Haluaisin pyytää ehdotuksia. Kollega Simon. Haluaisin ST-ryhmän puolesta ilmoittaa kollega, äh, tai ehdottaa kollegamme Anna Gomesia. Ja. Äh, auch hier gilt, was äh, Herr Ferber eben vorge Niin kuin herra Ferberkin sanoi, meidän täytyy tässä ensin äh, todeta äh, nämä varajäsenet ja sitten äh, päätösvaltaisuus. Ja täällä on sitten ensimmäinen ehdotus tehty CD-ryhmän puolesta. Ja onko muita ehdotuksia toisilta ryhmiltä? Ei ilmeisesti. Rova Goves on paikalla, kyllä, näin hänet tuolla suoraan vastapäätä. Tarvitsemmeko salaisen äänestyksen? Emme ilmeisesti, joten kätten taputuksin sitten voimme valita Anna Gomesin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Herzlich, herzlichen Glückwunsch, Frau Kollegin. Sydämelliset onnittelut, rouva kollega, ja täällä on teidän paikkanne. No niin, sitten tällä ehdotuslistalla, josta on sovittu, eli toinen varapuheenjohtaja ja ehdotus tulee ECR-ryhmältä. Onko ehdotuksia? Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. ECR-ryhmän puolesta ehdottaisin toiseksi varapuheenjohtajaksi rouva Pirkko Ruohonen Lerneriä. Hän on tässä minun vasemmalla puolellani. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ich frage der... Kiitos. Muodollisesti kysyn vielä, onko muita ehdotuksia? Ei. Haluaako joku salaisen äänestyksen? Ei. Joten tässäkin sitten kätten taputuksin hyväksymme hänet. Damit ist Frau Pirko. Joten rouva Pirkko Ruohonen Lerner on valittu toiseksi varapuheenjohtajaksi. Sitten kolmas varapuheenjohtaja. Ehdotus tulee Guelta. Pyytäisin ehdotuksia. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos. GUE-ryhmän nimissä ne ehdotan herra Fabio De Masia kolmanneksi vara, toiseksi varapuheenjohtajaksi. Fabio Di Massi vorgeschlagen. Herra Fabio Di Massia on ehdotettu. Onko muita ehdotuksia? Ei ilmeisesti. Toivooko joku salaista äänestystä? Ei, joten voimme hyväksyä herra Fabio Di Massin myös kätten taputuksen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Herzlichen Glückwunsch. Sydämelliset onnittelut ja teidän paikkanne on nyt täällä edessä. Sitten neljäs varapuheenjohtaja ja nyt on vihreillä vuoro ehdottaa Sven Giegold. Thank you, Chair. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vihreät EFA-ryhmän puolesta ehdottaa Eva Jolia, joka on kunniakas ja tiukka nainen ryhmässämme. Former candidate for in France. Okei. Okay. Niin, presidentti ehdokas Ranskassa. Eli Eva Jolita on ehdotettu. Onko muita ehdotuksia? Ei ilmeisesti. Toivoko joku salaista äänestystä? Ei myöskään. Joten tässäkin kätten taputuksen voimme äänestää Eva Jolie. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt... Arvoisat naiset ja herrat, nyt meillä on siis varapuheenjohtaja neljä varapuheenjohtajaa. Esitän kysymyksen. Onko huomioita tai ehdotuksia kollega Simon? Olemme viikkoja hyvin rakentavasti keskustelleet tämän valiokunnan kokoonpanosta. Siitä syystä olen sitä mieltä, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta pitäisi saada päätökseen rakentavassa ilmapiirissä. Useat ryhmät esittivät tänä aamuna toiveen, että valittaisiin viides varapuheenjohtaja, joka tulisi ALDE-ryhmästä. Emme voi päättää tästä kuitenkaan, sillä puheenjohtajakokous määrää varapuheenjohtajien määrästä, mutta haluaisin ehdottaa, että kun täällä parlamentissa on useita parlamentaarisia ryhmiä, niin haluaisin pyytää, että puheenjohtajakokous käsittelisi asiaa ja mahdollistaisi sen, että Aldesta tulisi viides varapuheenjohtaja tähän tutkintavaliokuntaan. Onko puheenvuoropyyntöjä tähän kysymykseen liittyen? Mielestäni tämä on järkevää, mutta kuitenkin parlamentin puhemiestön täytyy hyväksyä tämä koska täysistunto teki päätöksen, jossa puhutaan neljästä varapuheenjohtajasta. Herra Rosati puheenjohtaja kansanpuolueryhmästä sen ehdotusta. Todellakin on tärkeää, että meillä on alleryhmästäkin edustaja puheenjohtajistossa tutkintavaliokunnassa. Good. Zum Verfahren, glaub... Hyvä. Mitä menettelytapaan tulee? Me tarvitsemme ensin hyväksynnän ja sen jälkeen sitten täytevaalit. Eli Tämä olisi ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa järjestäytymiskokouksen jälkeen. Vastustaako joku sitä, että kirjoittaisimme tällaisen kirjeen? Ilmeisesti kukaan ei vastusta, joten tämä toive, jonka sosiaalidemokraatit esittivät ja jota EPP tuki, on sellainen, jonka kaikki hyväksyvät. Pitääkö tämä paikkaansa? Hyvä. Ehdottaisin, että sen jälkeen, kun me olemme kirjoittaneet kirjat ja saaneet päätöksen, niin pyytäisimme sitten liberaaleilta ehdotuksen ensimmäiseen kokoukseen. Hyvä. Eli näin saatoimme varsinaisen esityslistan päätökseen. Ja sihteeristö on tehnyt valmistelevia töitä ja nyt järjestäytymiskokouksen jälkeen järjestetään ensimmäinen koordinaattoreiden kokous. Ja sitten aikataulun mukaan ensimmäinen tutkintavaliokunnan kokous olisi 29. päivä syyskuuta. Sihteeristö on tutkinut näitä päivämääriä. Täällä on paljon kollegoja Ekon ja Live-valiokunnista – ja syyskuun alussa ja keskivaiheella meillä on koordinaattoreiden kokous, jossa päätämme, miten me tulemme jatkamaan kokousta. Ja sihteeristön ehdotus, koordinaattorit eivät tätä kuitenkaan ole vielä päättäneet, on se, että kuullaan niitä journalisteja, jotka julkaisivat Panama-paperit. Eli tämä on sihteeristön ehdotus sille, kuinka aloittaisimme ensimmäisen kokouksen. Onko huomioita? Ei, ilmeisesti. Haluaisin vielä kerran sydämellisesti kiittää teitä. Tavoitteet on selkeästi äh, asetettu, eli tässä on loukattu unionin oikeutta. Eli kuten otsikossa sanotaan, epäilyä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropotjuksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta suojattaisiin ihmisestä hallinnollisista epäkohdista. Ja nämä liittyvät artiklasta 98 ja sitten tässä otetaan esille myös jäsenvaltiot, komissio ja sitten Takse 1 ja 2 valiokuntien tuloksia tullaan arvioimaan ja lopuksi annetaan suositukset. Tämä koskee tulevaa lainsäädäntöä ja toki täytyy myös julkisuudessa painostaa tähän kysymykseen liittyen. Me tiedämme, että ennen kaikkea jäsenvaltiot ovat liikkuneet hyvin hitaasti ja parlamentti on komission valvontaelin. Sen täy- täytyy käyttää tätä välinettä ja takse yksi ja kaksi valiokunnan jälkeen toimia niin kuin on vaadittu. Eli meillä on vuoden mandaatti ja päätös tehtiin siis 8.6. ja 26. päivä 6. se julkaistiin virallisesti eli meidän mandaatti ilman, että me vaadimme sille pidennystä päät päättyy kesäkuussa 2017. Eli täysistunnossa kesäkuussa 2017, jos ei ole syytä pidennykselle, niin saatamme mandattimme päätökseen. Tämä on aikaraja, joka vaatii kaikilta jäseniltä intensiivistä työtä. Minä en ollut jäsen taksevaliokunnassa, mutta olin siellä usein vierailijana ja ne, jotka nyt ovat täällä valiokunnassa, heidän täytyisi myös olla paikan päällä ja seurata työtä intensiivisesti. Muissa tehtävissä puheenjohtajana olen aina kiinnittänyt huomiota siihen, että jäsenet ovat paikalla. Ja Aasia valtuuskunnan matkalla muun muassa pääsevät ainoastaan ne, jotka ovat olleet kokouksissa paikalla. Eli tätä täytyy hieman valvoa, että ei käy niin, että ne, jotka eivät ole olleet paikalla sitten, vaativat puheaikoja. Sanon tämä nyt heti aluksi. Eli vielä kerran suurkiitokset luottamuksesta ja onko teillä jotain huomioita kohdassa muut asiat? Herra Toirer. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tiedän, että nyt ei ole vielä oikea aika ja paikka, mutta on tunnettua, että me haluaisimme yhteisesittelijöiden. Siitä puhutaan vielä tulevaisuudessa. Halusin vain kollegoille jo nyt ilmoittaa, että ALDE-ryhmä haluaisi ehdottaa Peter Jesekia toiseksi näistä yhteisesittelijöistä. Hän on tsekkikollega siis. Kiitos. Tällähän on epävirallinen päätös, että sosiaalidemokraatit saavat tehdä ehdotuksen. Onko teillä nimityksiä? Tämä kaikki hoidetaan normaalilla menettelytavalla ja tämä prosessi on vielä käynnissä, joten kun olen saanut prosessin päätöksen, sitten ilmoitamme päätöksestä. Kiitos, herra Simon. Ymmärrän tämän täysin. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, päätän kokouksen. Kiitän osallistumisesta ja mielenkiinnosta. Kiitän tulkkeja ja toivotan nyt jo rentouttavaa lomaa.